sitten täytäntöön pannaan, se nähdään vielä. Kiitoksia. Nyt voimme päättää tämän keskustelun ja voimme mennä seuraavaan esityslistakohtaan. Kyseessä on edustaja Rivellinin mietintö Vastuuvapaus 2009 neuvosto ja tästä esittelijällä puheenvuoro. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Alea Jak taisteli, arpa on heitetty. Tämän lauseen Keesar sanoi, kun hän ylitti Rubikoone joen. Ja tällä lauseella minäkin haluan aloittaa tämän puheenvuoron, joka liittyy tili, tili ja vastuuvapauden antamiseen neuvostolle. Tämä on ratkaiseva hetki. Tämä on todellinen veden jakaja tässä parlamentissa ja tämän lain, parlamenttikauden aikana. parlamentillahan on toimivaltaa tili- ja vastuvapauden antamisella, ja sen täytyy myös pitää huoli omista poliittisista prioriteeteistaan. Jos parlamentilta tämä etuoikeus vietäisiin pois, niin silloin myös vietäisiin koko demokraattinen oikeutus. Se, mistä tänään keskustelemme, ei tarkoita sitä, että tai siis se kun tänään keskustelemme tästä, niin ei tarkoita sitä, että me haluamme vaatia privilegioita, vaan me haluamme käyttää sitä poliittista toimivaltamme, joka meille kuuluu. Kyse on siitä, että haluamme vahvistaa Euroopan parlamentin oikeutetun roolin. Me haluamme jatkuvasti valvoa sitä, miten Euroopan instituutiot käyttävät varojaan. Ja tämä Äh, oikeus meille kuuluu. Olemme vastuuvapauden antava viranomainen. Emme kuitenkaan olemme äh, auktoriteetti ja instituutio, joka edustamme kansalaisia. Ja aivan kuten oikeudellinen osasto on todennut, niin meidän täytyy ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen tilinpäätös, aivan kuten 8, 19 artiklassa todetaan. Ja toisaalta on otettava myös huomioon se, että parlamentin täytyy lausua kantansa kaikkien instituutioiden tilinhoidosta. Aivan liian usein käy kuitenkin niin, että meidät sysätään sivuun. Aivan liian usein meidän työtämme vaikeuttaa se, että saamme liian vähän tietoja neuvostolta. Kommunikaatio ei toimi ja tällä tavalla ei oteta huomioon sitä, mikä on meidän toimivaltamme vastuuvapauden antajana ja siksi haluankin tänään tuomita sen tavan, jolla neuvosto on toiminut, käyttänyt varojaan ja epää, haluan, että epäämme tämän vastuuvapauden antamisen. Täytyy tietysti kunnioittaa eroavaisuuksia, mutta on muistettava se, että lopullinen sana tulee aina kansalaisilta. Ja me uskomme lujasti, että nimenomaan Eurooppa ja Euroopan kansalaiset, kansalaisten ansiosta me voimme olla unioni, jolla on yhteinen kohtalo. Se ei vetele, että kansalaisten ääni ei pääsisi kuulumaan. Tämän päivän äänestyksessä on kyse juuri tästä. Lissabonin sopimus ää, takaa meille tärkeän tehtävän, joka meidän täytyy toteuttaa demokratian ja avoimuuden periaatteiden mukaisesti. Sehän on Euroopan perusarvo ja velvollisuus kansalaisia kohtaan. Tällä hetkellä emme voi pitää tyydyttävänä sitä tapaa, jolla neuvosto on toiminut. Meidän täytyy aina ajatella yhteistä hyvää ja jos neuvosto laiminlyö velvoitteitaan, niin emme epäröi jopa viemästä, tätä, viemästä asiaa tuomioistuimeen. Niin voitteko lopettaa, koska olette jo ylittänyt aikanne, sanoo puhemies. Selvä. Loppuun sanon, että pyydän parlamenttia äänestämään vastuuvapautta vastaan. Kiitoksia ja seuraavaksi komission jäsen Dalli, olkaa hyvä. Kiitos, hyvä puhemies. Komissio pestää Merkelle parlamentin suosituksen siitä, että ei myönnetä vastuu vapautta neuvostolle varanhoitovuodelta 2009. Komissio voi vain valitella sitä, että kaksi budjettivallan käyttäjää eivät ole pystyneet löytämään sopivaa ratkaisua tähän riitaan, joka alkoi jo kolme vuotta sitten. Komissio toivoo, että tämä asia saadaan ratkaistua nopeasti tavalla, joka parantaa toimielinten välistä yhteistyötä. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen. Seuraavaksi ryhmien nimissä ensimmäiseksi EPP ja edustaja Gressle. Hyvä puhemies, hyvät kollegat, hyvä neuvoston puheenjohtaja. Hyvä, että olette täällä. Meille on tärkeää, että voimme keskustella näistä asioista näistä ongelmista on kyse 34 ähm, ähm, kysymyksestä, jotka koskevat varainhoitovuotta 2009, niin sen ongelmista, joita keskustelimme ähm, budjetti, tästä budjetin valvontavaliokunnasta. Neuvoston piti vastata yli 200 kysymykseen esimerkiksi ulkopoliittisten kulujen yhdistäminen Ähm, hallinnollisiin kuluihin. Tämä on tärkeä aihe nyt, kun on perustettu ulkosuhdehallinto. Eli me, tulevina vuosina me, me voimme lähentyä ratkaisua, jos teiltä saamme hyvää tahtoa. Minä vetoan tässä teihin, hyvä neuvoston edustaja, sillä Unkarin ja Puolan puheenjohtajakausilla olemme ottaneet askeleita taaksepäin. Espanjan puheenjohtajakaudella saimme otettua askeleita eteenpäin. Meidän pitää muistuttaa teitä siitä, että me emme voi luopua oikeuksistamme niin paljon oikeuksia meillä ei edes ole. Teidän pitää nyt ottaa huomioon meidän vastuuvapausoikeutemme. En voi hyväksyä, että virkamiehet, virkamiehet kumartavat Euroopan parlamentin edessä. Haluaisimme siis teiltä hyvää tahtoa. Kiitos. Kiitoksia edustaja GR, puolitoista minuuttia. Hyvä puhemies, hyvä neuvoston edustaja, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Vastuuvapauden kysymys on vuosia jo ollut toimielinten välinen kysymys neuvoston ja parlamentin välillä. Menettely meidän tulkintamme mukaan koostuu artiklasta 319 EU-perussopimuksessa ja sitten myös varainhoitoasetuksen vastaavista asetuksista. Neuvosto ei ole samaa mieltä. Neuvoston mukaan operatiiviset kulet, ne, niistä päättää komission vastuuvapausoikeus. Hyvät muut kollegat talousarvion valvontavaliokunnassa, monet Monet ovat samaa mieltä. Mielestäni on tärkeää, että neuvosto poliittisella tasolla eikä pelkästään pääsihteerin tasolla pääsihteerillä ei ole poliittista mandattia. Neuvosto siis pitäisi oikealla poliittisella tasolla neuvotella ja, ja näin me talousarvion valvontavaliokunnassa annamme, ojennamme käden ikään kuin neuvostoon. Tämä neuvottelukutsu, siihen pitäisi vastata korkea-arvoiset edustajat, eikä neuvottelua, neuvotteluja pitäisi, pitäisi äm, altistaa epäluuloille, joten ehdotan, että ryhmämme äänestää tyhjää. Hyväksyttekö sinisen kortin kysymyksen? Olkaapa hyvä. Kiitos puhemies niin, mehän olemme samaa mieltä talousarvion valvontavaliokunnassa. Me haluamme suostella, että neuvosto ei saa vastuuvapautta. Ja niinpä haluaisinkin kuulla, onko SET-ryhmä edelleen tätä mieltä. Tämä ei ole tullut selväksi. On likuhuhuja siitä, että sosiaalidemokraattinen ryhmä muuttaisi kantaansa ja äänestäisi äänestäisi vastuunvapauden antamisen puolesta. Haluaisin tietää, pitääkö tämä paikkaansa ja jos kyllä, niin miksi sosiaalidemokraattien ryhmä on muuttanut mielensä puhujen mukaan? Tämä liittyy, liittyy tulevaan parlamentin puhemieheen. Haluaisin vastauksen, kiitos. Haluaisin mielelläni antaa vastauksen, niin vastaus on, että nämä ovat pelkkiä huhuja minä voisin sanoa, että en kommentoi huhuja, mutta ilmaisen jo ryhmäni kannan, eli me äänestämme tyhjää. Ja neuvottelut, ja tätä kautta voimme mahdollistaa neuvottelut neuvoston kanssa ilman, että niihin kohdistuu epäluuloja etukäteen. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Skilakakis, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Euroopan parlamentti on ainoa suoraan valittu EUn toimielin ja se on vastuussa siitä, että se antaa vastuuvapauden yleisessä budjetista. Sopimuksissa vaaditaan, että me noudatamme demokratiaa suhteessa Euroopan kansalaisiin ja meidän pitää varmistua siitä, että veronmaksajien rahat käytetään sääntöjen mukaisesti. Mutta jo pitkän aikaa Euroopan parlamentti ei ole pystynyt keskustelemaan äh, vastuuvapaus äh, vapaudesta äh, valiokunnan kanssa. Me emme ole vielä saaneet vastauksia näihin esittämiimme kysymyksiin, mutta Euroopan unionin kansalaiset ansaitsevat parempaa tietoa siitä, mihin heidän verovarojansa käytetään. Minun mielestäni meidän ei pitäisi myöntää vastuuvapautta ja jos viimeinen neuvotteluyritys vielä epäonnistuu ja meillä on edelleenkin erilainen poliittinen näkemys tässä asiassa, niin tähän mennessä vuoropuhelut ovat päätyneet umpikujaan. Meidän täytyy ottaa mukaan kaikki eri puolueet, mutta jos ei muuta asiaa, meillä on ainoa vaihtoehto se, että viemme tämän asian tuomioistuimeen ja selvennämme tilanteen tällä tavoin ja saamme eh, näin oikean järjestyksen. Kiitoksia ja seuraavaksi Czarnecki, yksi minuutti. Puhemies, hyvät kuulijat meidän ystävämme Rivellini veti kyllä aika hyvin langat yhteen tässä. Vaikka on totta, että Rubikonjoen ylittäminen oli keesarille varsinainen läpimurto aikanaan, niin me emme ole vielä kyllä Rubikonjokea ylittäneet, emmekä edes Reiniä. Ja on selvää, että tässä vain toistetaan tätä eurooppalaista tangotanssia. Tanssitaan parlamentin ja neuvoston toimivaltojen ympärillä. Ne, jotka ovat olleet täällä viimekin vaalikaudella, muistavat, että tämä on loputon virsi, jatkuva, toistuva tarina. Eli tästä voidaan tehdä se johtopäätös, että neuvosto ei ole vielä täysimittaisesti tunnustanut Euroopan parlamentin toimivaltoja. Ja mitä tulee budjetin valvontaan, nämä toimivallat ovat kyllä erittäin tärkeitä. Kiitos. Kiitoksia edustaja Stas. Yksi minuutti. Äh, hyvä puhemies, hyvät kollegat, hyvä komission jäsen, hyvä neuvoston edustaja. Kuten Ruva Kresle, minäkin iloitsen siitä, että neuvosto on täällä paikalla. Minä katson tätä puhujalistaa. Te ette pyytäneet ollenkaan puheenvuoroa puhun varmasti kaikkien kollegoiden puolesta, kun pyydän, että keskustelun lopuksi vastaisitte meidän kysymyksiimme ja kommentteihimme. Eli, ähm, eli kyllä ilmeisesti saatte puheenvuoron. No, tätä ei kyllä puheenjohtajalla ollut, mutta mehän puhumme tässä riidasta, joka kestää jo kolme vuotta. Tämä on sinänsä huono merkki. Me yritämme löytää ratkaisua, mutta sellaista ei löydy neuvosto ei halua ottaa opikseen. Neuvostossa puhutaan herrasmies-sopimuksesta, joka tehtiin jo yli 40 vuotta sitten. No ehkä on tällainen herrasmies-sopimus olemassa, mutta neuvosto ei käyttäydy kuten herrasmies. Mitä me haluamme? Me haluamme valvonta oikeuttamme käyttää talousarvioiden suhteen. Onko tämä liikaa vaadittu? Tässä on kyse valvonnasta, me, jolla valvomme sitä, miten veronmaksajien rahoja kulutetaan. Meidän ryhmämme, me emme aiko, aio myöntää vastuuvapautta, sillä haluamme, että neuvostoa painostetaan edelleen. Rahat, varat pitää käyttää hyvin. Kukaan ei ole tässä maininnut tässä keskustelussa petoksia tai sääntöjen vastauksia. Ei siitä ole kyse vaan pelkästään demokraattisesta valvonnasta, jota varten talousarvion valvontavaliokunta on olemassa. 20. Mm, kesäkuuta me totesimme, että me näemme EU-perussopimukset niin, että, että tai itse asiassa neuvosto totesi, että sitten kun komissio myöntää vastuuvapauden, koko prosessi on ö, päät, saatu päätökseen, mutta eihän neuvoston puheenjohtaja näin voi toimia. Jos me tulkitsemme perussopimusta näin, niin silloin, silloinhan tulemme siihen tilanteeseen, että meidän pitää vaatia myös sitä, että neuvosto tulee keskustelemaan talousarvion valvontavaliokunnan kanssa. Kiitoksia. Seuraavasti on Sondergaard yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Esittelijä joka esitti yksin mielisen suosituksen. Me emme voi antaa vastuua vapautta neuvostolle. Tämä ei ole mikään uusi kysymys. 2009 keväällä me siirsimme tämän vastuuvapauden myöntämisen aina syksyyn saakka ja tuolloin neuvosto lupasi lisää avoimuutta, lisää yhteistyötä. Näin siis 2000 10. Tänä vuonna tilanne on erilainen, koska meidän kysymyksiimme ei vastata ja miten voimme hyväksyä sellaisia tilejä, josta meille ei anneta vastauksia edes yksinkertaisiin kysymyksiin. Niinpä me emme voi tällä tavalla toimia itseämme kunnioittain ja sosialistiryhmä vaikuttaa muuttaneen mielensä. Minun mielestäni se on todellakin vahinko, koska tässä saatiin kuitenkin yksimielisyys talousarvion valvontavaliokunnassa ja edelleenkin Euroopan parlamentti saa tässä enemmistön. Kiitos. Kiitoksia ja seuraavaksi Andreasen. Kiitoksia. Niin, kun parlamentti antaa hyväksynnän tilinvastuuvapaudelle, niin silloin se hyväksii, hyväksyy veronmaksajien varojen käytön, mutta tästä on tullut vitsi tästä menettelystä. Vuodesta toiseen e, suurin budjetin lohko, se joka on siis komission vastuulla, on täynnä sääntöjen vastaisuuksia. Ja siitä huolimatta parlamentti ilomielin antaa vastuuvapauden. Jäsenvaltiot ovat myös antaneet Euroopan poliisiopistolle vuoden 2009 tileille vastuvapauden, vaikka tuona vuonna varoja, varojen käyttö ei ollut ollenkaan selkeää. Kyllä nyt pitää enemmänkin sanoa kuin vain käskeä lakaisemaan erilaiset porstuat. Joskus ei olla ollenkaan samaa mieltä rahoituksen ja varainhoidon kanssa, ja silti ollaan, annetaan vastuvapaus. Tämä on jonkinlaista valtapeliä. Ja sitten sanotaan sitä ja tätä, ja samalla jätetään kunnioittamatta kokonaan kansalaisia ja kansalaisten oikeuksia. Ähm, tässä on itse asiassa kyse täydellisesti, täydellisistä eturistiriidoista. Äh, Euroopan parlamentin Kin äh, tilit ovat äh, osoittaneet sen, että parlamentti itse on kaukana puhtaiden papereiden saamisesta varainkäytössä. Minä aion äänestää vastuuvapauden vastaisesti, koska en ole ollenkaan varma, että rahaa on käytetty asianmukaisella tavalla. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Olmajer, yksi minuutti. Frau Präsidentin. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Ensiksi haluaisin edellisen puhujan, puhujan vastoin sanoa, että mielestäni meidän ei pitäisi antaa epäluottamuslausta neuvostolle, eli me emme tällä toimellamme tarkoita, että emme luota neuvostoon tai että varat ovat käytetty väärin meidän pitäisi kuitenkin miettiä sitä, miten voisimme tehdä parempaa yhteistyötä kaikkien kolmen toimielimen välillä. Minäkin olen toiminut esittelijänä näissä toimissa ja, ja minun mielestäni äm, meidän pitäisi toimielinten kesken tehdä parempaa yhteistyötä ja veronmaksajakin olisin tyytyväinen siitä, että me olemme tehokkaampia yhteistyössämme myös esimerkiksi tulkauskulut. Meidän pitäisi tehdä parempaa yhteistyötä. Veronmaksajat eivät enää ollenkaan ymmärtä sitä, että emme edes vastaa toistemme kysymyksiin. Kiitos. Ajalas. Kiitoksia edustaja Ajala. Sender yksi minuutti. Siirrät. Kiitoksia puhemies aloitan äh, sellaisesta kysymyksestä, äh, joka liittyy siihen, mitä äh, kansalaiset vaativat pahin vihollinen on vihollinen hyvä vihollinen. Minun mielestäni tämä tie, jolle nyt on lähdetty, se on väärä tie. Varsinkin nämä kaksi Rivelinin tarkistusta, ne ovat hyvin kaunopuheisia ja menevät pidemmälle kuin nämä ehdotukset. Se on äh, suuri riski. Sosiaalidemokraattiryhmässä äh, keskustelimme tästä äh, syvästi ja siinä avoimuus oli olennaista. Me olemme pahoillamme siitä, että tämä tie, jolle nyt lähdetään, se asettaa vaaraan toimielimet. Tässä niin kuin Gajer ehdotti, se on hyvä tie, se on kypsä tie. En tiedä, tekevätkö tässä virkamiehet äh, työnsä, mutta viimeinen äh, sana on hyvin surullinen ratkaisu. Minun mielestäni tässä ansaittaisiin vähän enemmän ponnistelua. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Ashwood. Yksi minuutti. President. Puhemies, kaksi kommenttia toimijoiden välisen sopimuksen puitteissa vuodelta 2005 neuvosto teki sopimuksen parlamentin kanssa, eikä vetele se, että liian monet jäsenvaltiot edelleenkin ylenkatsovat näitä sitoumuksiaan. Erityisesti Lissabonin sopimuksen valossa nyt on korkea aika jäsenvaltioidenkin ymmärtää se velvoite, joka niillä on, jotta saataisiin aikaan parempaa yhteistyötä tämän parlamentin kanssa. Neuvoston täytyy täyttää velvoitteensa tässä suhteessa. Toiseksi Voisivatko neuvosto ja komissio ymmärtää sen, että se, että tilintarkastustuomioistuimesta tulee jatkuvasti kielteisiä kantoja, on erittäin huono asia Euroopan unionin imagolle. Ei se riitä, että annetaan teknisiä selityksiä. Tarvitaan toimintaa, koska neuvoston ja komission täytyy täytyy korostaa enemmän sitä, että tällainen vastuuvapaus saadaan oikein perustein. Kiitoksia. Seuraavaksi Mako saa puheenvuoron kaksi minuuttia. Kiitoksia. Neuvosto on todennut, että parlamentti teki vuoden 2009 tilin ja vastuuvapausmenettelyn siinä vaiheessa, kun se antoi vastuuvapauden. Tämä on väärin. En voi uskoa sitä, että että neuvosto käyttää rahaa ilman todellista valvontaa. Kuitenkin tältä nyt näyttää. Tämä ei ole hyvän varainhoidon periaatteiden eikä tilivelvollisuuden periaatteiden mukaista. Tämä on erityisen räikeä ja silminpistävää nyt kriisin aikana, kun kaikkien jäsenvaltioiden täytyisi noudattaa hyvinkin vahvaa tili- ja tilivelvollisuutta. Sen täytyy pitää tiliä menoistaan ja tuloistaan. Euroopan parlamentti ei saa olla poikkeuksena ja siksi tuen sitä kantaa, jonka esittelijä on omaksunut, eli että neuvostolle ei anneta vastuuvapautta. Madame. Kiitoksia Mokovei. Nyt Liberatski minuutti. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Hyvä puhemies. Herra Kaja jo puhuikin meidän kannastamme tästä sosiaalidemokraattien äm, mielipiteestä. Ja tässä pitäisi noudattaa tasapainoa EUn toimielinten värillä. Me painotamme avoimuutta taloudellisissa asioissa. Me olemme sitä mieltä, että me parlamentti edustamme suoraan kansalaisia ja tämä on tärkeä, tärkeä hetki EU:ssa. Meidän pitäisi selittää kansalaisille, miten käytämme varoja. Me olimme huolissamme neuvoston tendenssistä olla haluton avoimeen vuoropuheluun, myös riippuen neuvoston poliittisesta väristä. Meidän mielestämme tässä on siis ehkä joku hallinnollinen tai byrokraattinen osa neuvostoa joka on haluton. Benova. Seuraavaksi Katsiai Vlasikova Benova, puolitoista minuuttia. Jakoin veľmi pekne, pani Kiitoksia kovasti, puhemies. Hyvä komissaari, neuvoston edustajat, kollegat. Asia, josta keskustelemme tänään, on paitsi oikeudellisesti ja institutionaalisesti tärkeää, myös poliittisesti tärkeää. Parlamentilla on toimivalta ja se voi käyttää tätä oikeuttaan. Me teimme tämän päätöksen, koska neuvosto ei ole noudattanut velvoitteita. Meillä on nyt tässä oikeudellinen konflikti instituutioiden välillä, eikä se ole ollenkaan hyvä asia, kun ajatellaan legitiimiyttämme ja Euroopan integraatiota yleisestikin ei ole tarkoitusten mukaista, tarkoituksen mukaista, jos kaksi instituutiota riitelevät keskenään eivätkä täytä toisilleen velvollisuuksia, joista ovat vastuusta toisilleen. Kansalaisia ei kiinnosta meidän riitelemisemme. Kansalaiset haluavat, että heidän ongelmiinsa vastataan ja niihin puututaan. Joten meidän tulisi nyt saada tämä vastuuvapausasia järjestykseen. Neuvoston hallinnon tulisi täyttää oma vastuunsa myös kansalaisia kohtaan. Kiitos. Mylder. Kiitoksia. Minä haluaisin painottaa tässä sitä, että parlamentin kanta on selkeä. Lissabonin sopimuksen jälkeen parlamentti on budjettivallan käyttäjä ja sitä varten on olennaista, että tässä suhteessa budjettivaltaa käytetään ja neuvosto ei ole mikään poikkeus. Tässä pitää mennä mahdollisesti tuomioistuimeen. Se ei kuitenkaan ole mikään ihanne ratkaisu. Haluan painottaa vielä, että parlamentti on avoin keskustelulle ja haluaisin heittää neuvostolle pallon, että täysin suorapuheisesti voitaisiin puhua talousarvion valvontavaliokunnan kanssa, jotta voidaan tämä ongelma saada pois päiväjärjestyksestä. Tässä, jos neuvosto kieltäytyy keskustelusta, se ei kyllä ratkaise ongelmaa. Kiitoksia ja sitten Dali kaksi minuuttia. Much, Kiitoksia kovasti puhemies. Olemme ottaneet vaarin eri kommenteista, joita tässä parlamentissa on tänään esitetty. Olemme ottaneet huomioon myös sen, että täällä on peräänkuulutettu yhteistyötä instituutioiden välillä. Olemme iloisia tästä. Komissio voi vain korostaa, kuinka tämä kysymys on poliittinen luonteeltaan. Komissio on sitä mieltä, että kaikkien instituutioiden tulisi tehdä yhteistyötä, jotta toiminta sujuisi, toimintamme sujuisi. Ja komissio aikoo jatkossakin aktiivisesti osallistua tähän prosessiin ja voin vaan taata teille jälleen kerran, että te voitte laskea komission puheenvuorokumppaneidenne yhteistyöhalukkuuden varan. Dominik. Kiitoksia ja seuraavaksi ministeri Dominik. Kiitoksia puhemies, hyvät naiset ja herrat. Neuvoston kanta esitettiin Euroopan parlamentille eh, toinen heinäkuuta ja 17. Eh, lokakuuta kirjeissä ja neuvoston eh, kanta siitä, että vastuuvapausmenettely vietiin päätökseen 10.5. kun Euroopan komissio, an, komissiolle annettiin vastuuvapaus. Me olemme tietoisia tästä keskustelusta, jota käydään näin ja siitä syystä neuvosto esitti Euroopan parlamentille uutta pitkän aikavälin sopimusta parlamentin ja neuvoston välillä, mitä tulee vastuuvapauden myöntämiseen Ja näiden kahden äh, budjetti äh, vallankäyttäjän äh, välisiin väleihin. Toivottavasti voimme neuvottelujen aluksi heti sopia tästä uudesta sopimuksesta. Me emme aseta mitään ennakkoehtoja ajatellen sopimuksen muotoa tai laatua, mutta haluaisimme selkeyttää erilaiset väärinkäsitykset, jotta pääsisimme sellaiseen tilanteeseen, että toimielimet tekevät yhteistyötä. Kiitoksia ministeri ja vielä lopuksi esittelijä Riveliini kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Esitän kysymyksen. Jos meidän oikeutemme on antaa vastuuvapaus neuvostolle ja neuvosto ilman minkäänlaista yhteistyötä lähtee siitä, että tämä vastuuvapaus on itsestäänselvyys, niin mitä virkaa parlamentilla on? Olen sitä mieltä, että kyllä meidän täytyy pitää huoli siitä, että herrasmies-sopimuksesta pidetään kiinni ja menemme tarvittaessa vaikka oikeuteen. vetoan myös vastapuoleemme, jotta hyvässä yhteistyössä voimme toimia ja parlamentin oikeuksia kunnioitetaan. Ja haluan vedota neuvostoon, koska jos te todella muutatte asennettanne ja ryhdytte todelliseen yhteistyöhön ja myönnätte Euroopan parlamentille sen, että sillä on oikeus, tiettyjä oikeuksia se edustaa tässä kansalaisia, niin voimme tarkistaa kantaamme. Täytyy myös muistaa, että tämä on poliittinen toimielin ja tällä tämän päivän äänestyksellä on suuri poliittinen vaikutus. Kuitenkin, jos komissio ei muuta asennettaan, niin pyydän, että parlamentti puolustaa kansalaisia ja epää vastuuvapauden. Kiitoksia. Näin saamme keskustelun päätökseen. Asiasta äänestetään 12.30 tänään. Niin, nyt on aika keskustella komission kanssa. Olen tyytyväinen voidessani toivottaa tervetulleeksi komissaarit Barnier, Dalli ja Cross. Aihe on